comunico di aver ricevuto dal gruppo confederale della sinistra unitaria europea e sinistra verde nordica una ryhmältä on tullut ehdotus siitä, että Rova Buliani tulisi ulkoasianvaliokunnan jäseneksi. Onko tähän kommentteja? Tämä nimitys on hyväksytty.